varaan niin, että uudistukset jatkuvat muodossa, joka on eduksi kaikille Moldovan kansalaisille ja Euroopalle. Kiitoksia, komissaari. Olemme saaneet nyt kuusi päätöslausumaistusta tämän keskustelun lopuksi. Yksi EPPstä, toinen liberaaleilta, sitten GUE-ryhmästä, vihreiltä ja vielä SD-ryhmiltä ja myös konservatiivilta ja reformisteilta, jotka. joten me äänestämme sitten näistä päätöslausumista tänään puolen, puolelta päivin. Seuraavan kohtaistuslistalla on suullinen kysymys merellä kadonneista konteista ja niiden korvaamisesta. Tämä kysymys tulee liikenne- ja matkailuvaliokunnalta. Kysymyksen esittäjä Brian Simpson – saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, uh... Kiitoksia puhemies. Puhun tänä aamuna liikennevaliokunnan nimissä, niin kuin te sanoitte, asiasta, joka on ohitettu niin pitkään, nimittäin kontit, jotka putoavat laivoista mereen. On minusta hämmästyttävää, että tänä ny- teknologian aikana tuhannet näistä konteista häviää joka vuosi. Suuri enemmistö niistä putoaa laivoista valtameriin. On arvioitu, puhemies, että huimaava 10 000 kottia, konttia hukataan merellä joka vuosi. Ja meistä näyttää siltä, että laivayhtiöt ja vakuutuslaitokset ovat ihan tyytyväisiä ja hyväksyvät vain tällaiset luvut, eivätkä tee sille mitään. Euroopan aluevesillä 2000 konttia hukataan merillä ja tämä luku näyttäisi vain kasvavan joka vuosi. Kontit ovat uhkana merenkululle. Ne voivat saastuttaa merta sekä toksisella että ei-myrkyllisellä aineella ja paikallisviranomaiset joutuvat maksamaan kulut puhdistuksesta. Liikennevaliokunta nyt pyytää toimintaa, jotta näitä lukuja saadaan alas ja lähettää viestin meriteollisuudelle siitä, että emme ole valmiita kestämään, sietämään tällaista asiantilaa enää kovinkaan kauaa. Marin laitos Alankomaissa löysi tärkeimmän syyn sille, miksi nämä kontit romahtavat. Huonot sidonnat, liian täyteen lastatut, huonosti lastatut varastoidut kontit. Ja tämän lisäksi Joskus laivoilla on vaikeuksia arvioida, milloin nämä lastit liikkuvat edestakaisin johtuen laivassa johtuen säästä. Tämä voi vielä lisätä tällaista vertikaalista kiihtymistä alueen näissä osissa, eikä oteta huomioon laivan suunnittelu, suunnittelua ja sen piirteitä. Sitten mitä tulee sopimukseen näistä ei-toksista aineista, niin paikallishallinto joutuu kantamaan vastuun siivoustyöstä, puhdistustyöstä. Parlamentti pyytää sitä, että laivayhtiöt kantavat vastuunsa asiassa. Ja me haluaisimme, että komissiosta tulee päättäväisempi, aktiivisempi pyrkiä ratkaisemaan tämän asiantilanne tai mitenkään voida perustella ja hyväksyä. Nyt pyydänkin, että komissio tutkisi tuloksia, joita saatiin Lashing Lashing at Sea-hankkeesta ja esittäisi ehdotuksen, miten voidaan parantaa konttien tilannetta. Toiseksi haluaisin, että kaikki konttialukset punnitaan, tai anteeksi, kontit punnitaan ja varastoidaan kunnolla ennen kuin laiva lähtee merelle tarvittaisiin myös tällaisia automaattisia valomerkkejä, joita autettaisiin sitten löytämään tällaisia pudonneita kontteja. Ja kolmanneksi me pyydämme, että komissio tarkastelisi korvausjärjestelmää niin, että paikallisia alueviranomaiset eivät jäisi yksin maksamaan tästä. Lopuksi puhemies haluaisin palata meriliikenteen suurempiin vastuualueisiin, mitä niiden pitäisi tehdä, että asiat hoituvat. Ymmärrän, että jos on suuri vakava myrskytilanne, silloin kontteja hukkuu. Mutta en voi hyväksyä kuitenkaan sitä, että kontteja hukataan hu- hu- huonon ammattitaidon takia, tai jos laivat on liikan täyteen ahdattu, tai huonosti kontit, pinottuna nämä kontit, tai jos ollaan vähän välittämättä tästä ongelmasta meriteollisuudessa laajemminkin. Kontit, jotka putoavat mereen, ovat vaarallisia kun jos hukataan 20 000 vuodessa, sitähän ei voida mitenkään perustella eikä hyväksyä. Ihmishenkeä alistetaan riskillä, ja siksi pyydämmekin toimia. Meriliikenne ei, halua, ei näytä haluavan toimia. Ehkä tämä johtuu si- eh- ehkä sitten meidän pitäisi ryhtyä toimintaan. Puhemies, kiitos. Kiitoksia. Nyt komission nimissä puheenvuoro komission jäsen Gengankinille uhtron a holti usle tome bujahkan tahta. Puhemies, kollegat, kiittäisin edustaja Simpsonia tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä. Tämä on tärkeä aihe monille parlamentin jäsenille. Lashing at Sea tutkimushankkeen kautta haluttiin puuttua siihen ongelmaan, joka liittyy konttien putoamiseen – mereen. Tätä säädellään maailmanlaajuisella tasolla. Komissio kuitenkin tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan hyväksyä kansainväliset hyvä, kansainvälisesti hyväksytyt järjestelmät kansainvälisessä järjestössä. Mitä toiseen kysymykseen tulee, mikään EU-sääntö ei vaadi konttien punnitsemista ennen kuin ne ahdetaan, eikä ole sääntöjä sidonnasta – nämä asiat säädellään kansallisesti tai kansainvälisten sopimusten kautta. Euroopan komissio ei suunnittele tällä hetkellä tekemänsä lainsäädäntöaloitetta tähän kysymykseen liittyen. Kuitenkin tämä tilanne saattaisi muuttua, jos kansainvälisissä keskusteluissa neuvotteluissa ei edetä ja lisäongelmia syntyy siksi, että syntyy epävakautta aluksilla, koska sidonta ei ole hoidettu kunnolla. Komission pitäisi kuitenkin sitä ennen täysin pohtia, mitä vaikutuksia näillä säännöillä olisi varustajille. Nyt ei tiedetä riittävästi tästä erityiskysymyksestä. Sitten tämä automaattinen järjestelmä konttien paikallistamiseksi, tätä voitaisiin tutkia edelleen, mutta miljoonien konttien varustaminen tällaisella olisi kallista ja siksi kustannushyötyanalyysi on tehtävä ennen kuin voidaan lähteä pakollisena vaatimaan näitä paikallistamisjärjestelmiä. Lisäksi voitaisiin pyrkiä 2250 yksi tekstiä tiukentamaan, koska siinä vaaditaan jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että jos kontteja nähdään kelluvan merellä, niistä pitää ilmoittaa paikallisille viranomaisille. Tällaisten kaikkien toimien kustannukset pitäisi ottaa huomioon. Tätä voitaisiin pohtia kuitenkin, kun lähdetään pohtimaan paikallistamista logistisista ja turvallisuussyistä. Mitä tulee hukattujen konttien vastuuseen ja korvauksiin. 2009 20 ja 2005 tekstien mukaan voidaan kattaa sellaiset kontit, jotka, joissa on öljyä. 2004-35 koskee ympäristövastuuta ja siinäkin on selkeät vastuualueet sellaisille toimijoille, jotka – saastuttavat ympäristöä sitä kautta, että myrkyllisiä tai saastuttavia aineita kuljetetaan meriteitse. Silloin pitää huolehtia suojeluista, lajeista ja ympäristöstä. Lisäksi lisäjärjestelmän luominen pitäisi ottaa tarkkaa tutkintaa, kun ajatellaan läheisyysperiaatetta. Komissio uskoo, että IMON työ tällä hetkellä pitäisi olla prioriteettityötä. Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmien puhujat. Ensin kaksi minuuttia. Rike, Rike, kansanpuolueesta. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Kuten herra Simpson tässä muistutti, tuhansia kontteja katoaa Euroopassa vuosittain. Se on huomattava vaara kahdellakin tavalla. Toisaalta saastuminen on uhkana se otettiin tässä jo hyvin esille. Mutta myös jotkut näistä konteista e- e- ei vuoda, mutta niitä on myös vaikea saada sieltä ylös. Se on huomattava riski ja vaara. Meriliikenneturvallisuus on kyse sitten kaupaliikenteestä tai muusta, mutta aivan erityisesti pienemmille huvialuksille tai kalastusaluksille voi syntyä vakavia onnettomuuksia, jotka vaarantavat ihmishenkiä. Tämä on siis äärimmäisen vakava ongelma, ja ymmärrän kyllä, että komissio tässä kertoo, että joko sillä ei ole tarvittavia tietoja toimia, tai sitten se on sitä mieltä, että olemme olemme säädösten mukaisesti tiettyjä toimenpiteitä toteutetaan. Mutta ei näin ole. Tilanne on täysin sekaisin. Me toivommekin tehokkaita toimenpiteitä, niitä pitäisi ehdottaa toisaalta ennaltaehkäisevästi siis ajatellen ahtaustapoja ja miten näitä kontteja sidotaan ja toiseksi mitä tulee kykyyn löytää näitä kontteja. Tässä voidaan toimia tyydyttävällä tavalla. Voit, toisaalta voit, pitäisi merkitä ne niin, että ne voidaan paikallistaa, kun niitä hukkuu. Ja sitten ne, ne pitäisi myös saada merestä pois, jos ne sisältävät vaarallisia aineita. Pitäisi saa sopia myös tietynlaista signaalista, joka mahdollistaa sen, että voidaan ennaltaehkäistä ympäristöriskejä tämän merkkijärjestelmän pitää mahdollistaa se, että voidaan identifioida myös omistajat, koska tässä on todellinen vastuukysymys, joka on otettu myös esille suullisessa kysymyksessä. Itse asiassa se, että ei tunneta omistajaa eikä pystytä identifioimaan ja löytämään näitä kontteja, vaikeuttaa myös ongelman ratkaisemista puhdistamista, joten me pyydämmekin, että komissio ei tyydy siihen, että vain toteaa, että meillä ei ole mitään keinoja toimia ja että tämän, nämä keinot, joita on, riittäisivät. Näin ei ole. Tähän liittyy ympäristöturvallisuuskysymykset, mutta myös ihmishenget ovat vaarassa, joka pitää aina muistaa. Rike. Kiitoksia, herra Rike. Seuraavaksi SD-ryhmästä puolitoista minuuttia El Kadrawi. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de commissaris. Kiitos, puhemies Hyvä komission jäsen kollegat ryhmäni nimissä. Minäkin haluaisin jatkaa siitä, mitä liikennevaliokunnan puheenjohtaja Simpson totesi. Se, että me hukataan tällaisia kontteja ja niiden sisältö, siis sisältöäkään ei tässä saa unohtaa, on suuri aliarvioitu ongelma. Pelkästään Euroopan vesillä hukataan pari tuhatta konttia joka vuosi ja tällä on merkittäviä vaikutuksia ympäristölle, muille aluksille, rannikkoalueille ja niin edelleen. Rannikkoalueiden täytyy korjata haittoja, joita tästä koituu. Syitä tällaiseen konttien hukkauksiin on se, että on huonot sääolot tai että kontit on sidottu huonosti tai ahdettu huonosti. Ja komission aloite on todella tarpeen. Emme saa odottaa toimiin ryhtymistä näin tärkeässä kansainvälisessä asiassa. Satamien täytyy kantaa oma vastuunsa ja komissio varmasti voi tässä löytää ongelmia ja uusia mahdollisuuksia siihen, kuinka kontteja sidottaisiin paremmin. Konttien jäljitettävyys, kuten täällä sanottiin, on sekin tärkeää. Myös koko logistiikkapolitiikan näkökulmasta. Pyydän komissiolta tulevana kuukausina entistä konkreettisempia ehdotuksia. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaaliryhmästä Meissner, kaksi minuuttia. Kiitos paljon, arvoisa puhemies, komission jäsen. No, me olemme nähneet otsikoita, että joissain saarilla saatetaan olla iloisia siitä, että saapuu jotain mielenkiintoista rannikoilla, kuten vaikka kumiankkoja. Joskus voidaan iloita tällaisesta, mutta useissa tapauksissa on kyse – vaarallisistakin vaikutuksista, kun kontteja hukataan. Jotain on tehtävä, se on käynyt selkeästi ilmi. Alankomaiden hallitus on selkeästi nähnyt tämän ongelman. Nyt on lähdetty tutkimuksiin, miksi näin tapahtuu. Monia syitä on jo annettukin. Ensinnäkin huomattiin, että on EU-sääntöjä siitä, miten lastaus hoidetaan, lastaus hoidetaan. Uusia sääntöjä ei tarvita komission ja sen siinä olette oikeassa. Mutta kaikilla aluksilla – on tämä käsikirja, mutta 64 prosenttia vain hoitaa ahtauksen oikein. Aina ei ole punnittu oikein ja lisäsyy on vielä se, että suuri määrä merimiestä lähtee purkamaan, irrottamaan kontteja lyhyillä marikuljetuksilla jo ennen kuin ollaan satamassa. Kaikki nämä asiat johtavat siihen, että ympäristökuormitus saattaa olla meikö suurta – merijäte uppoa mereen 70 prosenttisesti, mutta mitä siellä tapahtuu? 15 prosenttia tulee rannikolle ja 15 prosenttia kelluu siellä meressä ja se aiheuttaa tietenkin vaaraa muille aluksille ja voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Meidän pitää todella tutkia, kun onnettomuuksia tapahtuu, miten paljon siellä on kontteja – osapuolina. Sitten on puhuttava varustamoiden ja satamalaitosten kanssa, jotta todella noudatetaan sääntöjä. Ja lisäksi pitäisi huolehtia tarkistuksesta säännönmukaisesti. 2000 konttia tämä on todella liian suuri määrä. Toteutettavuussuunnitelmien tekeminen kestää pitkän aikaa. Meidän pitää tehdä jotakin nopeasti tällaista tilannetta, me voidaan sallia. Kiitoksia. Seuraavaksi viimeinen ryhmien puhuja, herra Paska. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Ratkaisu korvaamisongelmaan on tällainen tri, kol, kolmio e- vakuutuslaitoksen omistajien välillä tavaroiden turvallisuus kuuluu kuljettajan vastuulle, laivayhtiölle siis aivan erityisesti meriliikenteen henkilökunta on tästä vastuussa. He ovat vastuussa myös siitä, että varmistavat tavaroiden turvallisuuden varmuuden ja varmistavat, täyttävät myös kansainväliset turvallisuusstandardit merikuljetuksessa. Ensimmäinen asia, johon pitää keskittyä käsittelyssä minun mielestäni on se, miten valvonta toimii ja miten tavaroiden tilanne varmistetaan aluksilla. Tämä on ratkaiseva. Vasta sitten pitäisi keskittyä siihen, että löydetään muita sääntöjä tai ratkaisuja tavarankuljetukselle. Jos tiedämme, miten säätöjä, sääntöjä tot, noudatetaan käytännössä, vasta silloin voimme lisätä uusia sääntöjä olemassa olevin, olevien lisäksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Higgins, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kollegani Brian Simpson on ottanut esiin erittäin tärkeitä kysymyksiä. Minun on sanottava, että olen todella tyytymätön komission jäsenen esittämään vastaukseen. Hän ei ole valmis tekemään mitään, mikä liittyy liittyy siihen, että saataisiin jotain uutuutta aikaiseksi tällä alalla. Tilanne on sellainen, että jos tilastoja katsotaan, niin tilanne on pahenemaan päin. Noin 50 prosenttia tonnistosta on bulkkina kuljetettava ei-myrkyllinen aine. Kontikuljetukset ovat kasvaneet valtavasti. Ongelmaan todella pitää nyt puuttua. Lisäksi tilanne liittyy siihen, että alukset matkaavat yhä nopeammin. Nyt mä kuljetan paljon nopeammin kuin bulkkitavaraa kuljettavat alukset. 27 of crashes or impact. solmua. Ja tämä on valtavan paljon nopeam, suurempi nopeus ja törmäykset ovat silloin suurempana uhkana. Ja sitten alusten ikä. Jos katsotaan mm, kuljetusten aluksia, 19-24-vuotiaita aluksia on eniten, eli rakenteelliselta alalta tässä on myös ongelmia. Me tarvitsemme komission jäsen lainsäädäntöaloitteen. Me emme voi sallia sitä, ettei nyt tehdä mitään. Myöskin vastuuasiat on hoidettava niin, että alukset, jotka kulkevat EUn vesillä, joutuvat maksamaan siitä, jos ole kiinnitetty kunnolla, ne tipahtavat mereen. Me tarvitsemme siis toimia, koska tilanne pahenee entisestään. Ja kuten edustaja Simpson sanoi, useimmissa tapauksissa kyse on inhimillisestä virheestä siinä, miten nämä kontit on sidottu paikoilleen ja niin edelleen. Kiitos paljon puhemies. Kiitoksia. Seuraavaksi ajalla sen puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensi marraskuussa on kulunut kahdeksan vuotta Prestige öljyaluksen katastrofista Galifian rannikoilla. Tuolloin 20 000 tonnia öljyä valui mereen ja tämä johtui osittain siitä, että toimittiin ministeriön osalta hyvin huonosti ja syntyi yksi suurimmista ympäristökatastrofeista vesillä oli tuolloin paljon kontteja, ja ne voivat toimia jonkinlaisena luoteina laivoja vastaan, kun sää on myrskyisä. Meillä on paljon laiminlyöntejä esimerkiksi koulutuksessa, ahtajien ja muun satamahenkilökunnan suhteen. Usein koulutus ei ole kyllin hyvää ja tästä voi syntyä katastrofeja. Meidän täytyy parantaa esimerkiksi konttien jäljitettävyyttä ja tarkistella tätä painokysymystä. Meidän täytyy todella puuttua tähän konttikysymykseen ja siihen, että kontit voivat tippua. Ja siksi vaadimme komissiolta ennaltaehkäiseviä välittömiä toimia ja sitä, että miehistön ja ahtajien koulutusta lisätään eri tahoilla. Samalla täytyy panostaa siihen, että kontit löytyvät silloin, kun ne tippuvat mereen. Vielen Dank, Frau Kollegin Ayala Sender. Ich möchte alle Kollegen. Kiitoksia, Ayala Sender. Haluaisin vielä sanoa, että ei ole mitenkään ymmärrettävyyden kannalta helppoa se, että täällä puhutaan kaksi kertaa nopeammin kuin normaali puhetahti olisi. Eli haluaisin muistuttaa teitä siitä, että puhet voi toimittaa tulkeille etukäteen, näin he saavat hieman suuntaa siitä, missä mennään. Ja kiitos, että otatte tämän huomioon. Seuraavaksi Leichtfried puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia. Puhemies, pyrin ottamaan tuon huomioon. Minä olen iloinen siitä, että Euroopan komissio tai 1500-luvulla häntä Kolumbus ja hänen ystävänsä olisivat luultavasti jääneet matkaleivät olisi matkanneet Yhdysvaltoihin asti. Tiedämme, mistä syypäät löytyvät. Tiedämme, että jotain on tehtävä ja mitä komissio sanoo. Mitä ei ole tehtävissä. Tuota emme voi hyväksyä, kun tiedämme, että huono ahtaus on syynä, että kontteja ei ole sidottu kunnolla, että ne on huolesti, huonosti sinne ahdettu. Ja tiedämme, että niitä voi tipahtaa mereen. tiedet tähän, että jotain pitäisi tehdä, niin kuka tässä voi jotain muuttaa, jos ei komissio? Komissionhan tulee huolehtia siitä, että Euroopan vesillä päästään eroon tästä ongelmasta. Kyse ei ole ainoastaan ympäristöhaitasta, jotka haittavat. Ihmiselämät ovat uhattuna, mitä kun pienet alukset keskellä Atlanttia kohtavat näitä kontteja, muoviset alukset, sinne ne uppoavat ja ihmiset joutuvat sinne meren varaan. Ei Pohjois-Atlantilla ole niin mukava kellua pelastusliiveissä. Siksi minä todella olen sitä mieltä, että nopeasti tarvitaan säätelyä Euroopan komission puolelta, jotta päästään eroon tällaisista oloista. Vaarallista, huonoa käytöstä jotain on tehtävä ja todella kannustan komissiota tekemään jotain nopeasti, koska tässä on kyse komission vastuusta. Kiitos. Kiitoksia kollega Leichtfried. Nyt seuraavaksi menettely ilman puhuja listaa. Ensin Rova Pirillo. Entschuldigung, Herr Kollege Pirillo. Ah, tarkoitan herra Pirilloa. Kiitos puhemies. En kuullut, kun puhuitte minusta. Hyvä puhemies. Minusta tämä keskustelu näistä hukatuista konteista on äärimmäisen tärkeä ja sillä on merkitystä rannikkoalueiden taloudelle EU:ssa. Siksi on välttämätöntä, että komissio lähtisi sellaisiin toimiin, joilla voitaisiin vastata erilaisten konteista lähtevien aineiden äh, haittoihin. Usein nämä aineet ovat hyvin vaarallisia. Tarvitsemme entistä kireämpää lainsäädäntöä, esimerkiksi tavaran ahtaus lainsäädännössä, erityisesti silloin kun kyseessä ovat myrkylliset aineet tarvitaan tietty vakuutusrahasto. Tästä olen puhunut jo aikaisemminkin. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Pirillo. Das Catch the Eye-Verfahren schließt ab. Kiitoksia. Ja nyt äh, Simpson lopuksi. Well, President, I can be brief in... Puhemies, voin puhua ihan lyhyesti ja sanoa vain, että olen pettynyt komission vastaukseen suulliseen kysymykseen. Ymmärrän, että maailmanlaajuinen sopimus olisi ihanteellista ja ymmärrän senkin, että pitäisi ottaa IMO mukaan, mutta Imon täytyy varmastikin olla yksi hitaimmista kansainvälisistä järjestöistä, jota maailma ikinä on kokenut. Se toimii eh, kuin kilpikonnan vauhdilla. Ja me haluamme toimintaa nyt. 2000 raskasmetallilaatikkoa putoaa meriin, jossa on paljon materiaalia. Jos näin tapahtuisi, jos minä näin tekisin, minua sytettäisiin, mutta kuitenkin sallimme tällaisen joka vuosi EU-vesillä. Vetoan teihin ette voi olla mikään Pontius Pilatus tässä ja pestä käsiänne tästä ongelmasta. Tämä on ongelma, joka vain pahenee ja lisääntyy. Se on vakava ongelma ja sellainen ongelma, johon teidän täytyy puuttua. Se ei ole kysymys jonka voitte kätkeä erilaisten sanojen taakse, kun jotakin pitää arvioida sitä tai tuota tai mitä ikinä. Te kuulitte, mitä täällä on tänään sanottu parlamentissa, joten vetoan. Ryhtykää toimiin. Mm-hmm. Kiitoksia kollega Simpson. Ja nyt komission jäsen päättää tämän puheen tai keskustelun. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Ymmärrän, että tämä on tärkeä keskustelu. on esitetty, että komission tulisi tässä edetä. jotta saataisiin paikalle sellaista politiikkaa, joka ratkaisisi tämän ongelman. Uskoakseni keskustelu osoittaa sen, että tämä on tärkeä kysymys. Nyt on tietenkin ymmärrettävä, miten tärkeää on suojella ympäristöä Keskustelussa edustaja Meissner puhui näistä kumiankoista ja on puhuttu Kolumbuksesta. Tässä on ollut laajaa kirjoa. Ja tänne mukaan Kolumbus kävi minun kotisatamassani Länsi-Irlannissa. Hienoa, että hän tälle kuuluiselle matkalle lähti. Mutta minä haluaisin painottaa kaikille jäsenille, erityisesti edustaja Simpsonille, joka on tehnyt niin paljon työtä, osoittanut todella kiinnostusta tähän kysymykseen. Me suhtaudumme kyllä vakavasti tähän erityiskysymykseen. Tiedostamme sen, että konteja on suuri määrä ja kasvava määrä. Kuten sanoin, komission varapuheenjohtaja Kallas kyllä tarkkailee tätä ongelmaa. Hänen mielestään se ei ainoastaan liity siihen, miten kontit sidotaan paikoille, vaan että kontit painavat myös liikaa, kuten itse sanoitte. Ja joskus on kyse siitä, miten vanhasta aluksesta on kyse tai miten suuret moottorit siinä on. Meriympäristön suojeleminen on komissiolle yksi tärkeä prioriteetti, sitä ei kukaan epäile. Me emme voi tässä lähteä kompromisseihin – varapuheenjohtaja Kallas erityisesti pohtii sitä, tarvitaanko lisätoimia. Varmasti hän on valmis läheiseen yhteistyöhön teidän ja valiokuntanne kanssa, edustaja Simpson. Kuitenkin meillä on jo aika paljon välineitä, joiden kautta pyritään vaikuttamaan turvallisuuteen, estämään saastuminen, myös siinä tapauksessa, että konteja putoaa meren. Konkreettisten toimien osalta uskon, että tällä hetkellä toimet EUn tasolla eivät tunnu tarpeellisilta – välttämättömiltä, vaikka olen kanssanne samaa mieltä siitä, että IMO on järjestö, joka etenee hyvin hitaasti ja komission pitäisi lähteä mukaan painostamaan nopeampien ratkaisujen puolesta. Tiedän, että varapuheenjohtaja Kallas voimakkaasti on sitä mieltä, että paras keskustelufoorumi on nyt IMO ja tämä Lashing at Sea-hanke varmasti voisi tuoda lisävauhtia tähän hankkeeseen. Siinä osoitetaan, miten tärkeää on saada maailmanlaajuinen lähestymistapa, kun luodaan menettelyitä ja standardeja, jotta voidaan huolehtia tasavertaisista mahdollisuuksista jäsenvaltioiden ja muiden valtioiden toimijoiden kesken. Lopuksi haluaisin painottaa sitä, että näistä kysymyksistä pitäisi ensin keskustella IMOssa. Komissio osallistuu tarkkailijana IMOhon – ja komissio valmistelee kantoja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Voin vakuuttaa teille, että minä välitän tämän keskustelun tulokset varapuheenjohtaja Kallakselle ja tiedän, että hän katsoo tätä kysymystä tarkkaan. Kiitos paljon puhemies. Kiitoksia paljon komission jäsen Gigan Nyt olemme päättäneet tämän keskustelun. Ja seuraavaksi kuulemme Geisnerilta yhdennetystä meripolitiikasta ja siitä, kuinka tällä alalla